että viisumista voidaan luopua, mutta demokratia ja uudistukset ovat nyt ukrainalaisten käsissä. Kiitos. Vielen dank, Frau Kollegin Kolaska. Kiitoksia, kollega Kolaska Popinska. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Nyt kun Svoboda on täällä, eh, niin 17 on pyyntöjä ja, ja 10 kaksi kolmasosaa, siis enemmän kuin pelkäsimme, mutta vähemmän kuin voisimme odottaa. Sitten ensimmäisenä tässä menettelyssä kollega Koslovski. panie przewodniczący! E, szanowni koleżanki i koledzy! lokakuun täysistunnossa